Pyytäisin teitä kaikkia istutumaan. Seuraavana esityslistalla yhdenmukaiset säännöt ja yhdenmukainen menettely luottolaitosten ja tiettyjen sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisua varten, yhteisen kriisinratkaisumekanismin ja yhteisen kriisinratkaisurahaston puitteissa. Neuvottelujen tuloksesta on kyse